kansalaisvapauksien valiokunnalta kolme lainsäädäntöehdotusta työjärjestyksen säännön 70a mukaisesti, jotta voidaan käydä näitä toimijoiden välisiä neuvotteluita ja että voidaan saada asianmukainen mandaatti näille. Nämä ehdotukset on käännetty kaikille virallisille kielille ja ovat saatavilla Seance on Direct linkissä. Mikäli mitään pyyntöä keskustelulle ei aseteta, jonka takana olisi vähintään 40 edustajaa 48 tunnin aikana, nämä ehdotukset katsotaan hyväksytyiksi. Ja nämä ovat nämä uudet uusi menettelytapa uuden säädöksen mukaisesti, eli Seansaan Direct-linkissä on nyt näkyvillä nämä kolme lainsäädäntöehdotusta kansain, Libe-valiokunnalta, ja jos niihin halutaan tarkistuksia esittää, niin vähintään 40 jäsenen pitää ilmoittautua 48 tunnin kuluttua. Mikäli näin ei tapahdu, niin mandaatti katsotaan hyväksytyksi. Sitten äh, sain aion allekirjoittaa tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti äh, säännön 74 mukaisesti joita muutamia seitsemän uutta säädöstä ja nämä näiden säädösten otsikot mainitaan tämän